matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämiseen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa esittelijä Bach, olkaa hyvä. herr vizepräsident kallas werte kolleginnen und kollegen! No niin, arvon puhe, varapuhemies ja hyvät kollegit. Haluaisin aloittaa kiittämällä komissiota tästä aloitteesta ja ehdotuksesta lentomatkustajien oikeuksien kehittämisestä. No, nykyinen tilanne on, kuten kaikki tietävät, hyvin epätyydyttävä. Tässä on kysymys siitä, että luodaan ja huolehditaan kansalaisten lentooikeuksista, joka on ihmisille hyvin tärkeää. Hyvin usein eurooppalainen lainsäädäntö on kansalaisten silmissä äh, sellaista, jossa oikeastaan vain säädellään liikaa ja jossa kansalaisten oikeuksia rajoitetaan. Mutta tässä nyt kuitenkin tämä, äh, tässä lainsäädännössä monien miljoonien kansalaisten oikeuksia parennetaan, lisätään ja lentomatkustajat saavat myös parempaa informaatiota omista oikeuksistaan ja että he voivat käyttää näitä oikeuksiaan paremmin. Monien viime vuosien oikeus, äh, oikeuden päätösten pohjalta olen voinut todeta, äh, että ristiriitoja ja ongelmia on ollut hyvin paljonkin. Ja minusta on erittäin tärkeää, että meillä on selkeät ja ymmärrettävät säännöt ja siitä syystä olen lisännyt komission ehdotukseen useita selventäviä määritelmiä. Me olemme myös äh, katsoneet äh, eri lentoyhtiöiden lentoyhtiöitä siinä, että ne eivät noudata sääntöjä. Tähän meillä on uusi sääntö myös. Tämä koski erittäin hyvin äh, usein nimenomaan teknisiä ongelmia erityisolosuhteina. Tulevaisuudessa teknisiä ongelmia voidaan käyttää vain silloin, kun on olemassa sertifioiduista vioista. Ja me olemme laatineet tähän myös luettelon näistä mahdollisista teknisistä vioista. Ja sen lisäksi me olemme myös parantaneet komission ehdotusta liittyen siihen apuun, mitä ihmisille annetaan. Mitä tulee sitten näihin korvauksiin, niin siinä minä olen parantanut komission ehdotusta sen vuoksi, että minun mielestäni teollisuuden ehdotus oli liian teollisuusystävällinen ja heikensi matkustajien oikeuksia. Eli Matkustajilla on nykyään oikeus korvaukseen kolmen tunnin myöhästymisen mennessä 300 euroa ja seitsemän tunnin jälkeen 600 euroa, kun on yli 6000 kilometristä kysymys. Myös äh, valitusmenettelyä on yksinkertaistettu. Lentoyhtiöiden on pidettävä kiinni määrä ajoista, eikä voi jättää kuukausiksi vastaamatta. Sen lisäksi informaatiota on parannettava ja tämä alkaa jo varausmenettelyssä, jossa esimerkiksi hintojen on oltava selvempiä ja läpinäkyvempiä. Ja se koskee myös lentokenttiä ja lentokenttien henkilökuntaa, jonka on annettava informaatiota ja myös neuvottava valitusmenettelyissä. Sama koskee myös henkilöitä, joilla on rajallinen liikkuminen, heitä autetaan enemmän. Sen lisäksi no show eli lennolle ilmoittamatta tulematta jättäminen ei saa enää johtaa siihen, että paluulento automaattisesti perutaan. Ja sitten me olemme tehneet myös ehdotuksia siihen, millä tavalla toimitaan, jos lentoyhtiö menee konkurssiin ja samoin myös äh, mitä tapahtuu, kun äh, välilennoissa on myöhästymisiä ja se johtaa lopulliseen määränpäähän tulemiseen myöhässä. Sen lisäksi käsimatkatavaroiden äh, lukumäärä on määriteltävä selkeästi. Meitä kiinnostaa myös kansainlisten viranomaisten toimivaltuudet ja se, millä tavalla voidaan esimerkiksi käyttää sanktioita, mikäli matkustajien oikeuksia ei huomioida. Lopuksi haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä sekä IMKO-valiokunnan esittelijää yhteistyöstä ja odotan mielenkiinnolla keskustelua. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Ja sitten komission puolesta komission jäsen Kallas, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, herra Baha, komissio, haluaisi kiittää esittelijää sekä TRAN-valiokunnan jäseniä hyvin rakentavasta työstä, kun on puhuttu lentomatkustajien oikeuksista. Lentomatkustajat eivät aina saa niitä oikeuksia, joita heillä on. Tämä johtuu lähinnä täytäntöönpanojärjestelmästä, joka on tällä hetkellä voimassa, se ei ole täysin tehokas eikä sitä sovelleta kautta EUn samanlaisesti. Niinpä oikeudet, oikeuksista on eri tulkintoja ja epäilemättä tästä syntyy kiistoja. Komission ehdotus tarjoaa lisää selkeyttä tekstiin. Se yrittää parantaa myös täytäntöönpanoa lentomatkustajien oikeuksissa – Samaan aikaan vaikutukset taloudellisesti otetaan huomioon. Niillä on väistämätön vaikutus lentolippujen hintoihin myös. Komissio on tyytyväinen siihen, että sen ehdotusta on vahvistettu TRAN-valiokunnan mietinnössä. Ensinnäkin oikeus saada tietoa, mitä lentoyhtiön pitäisi tehdä perutustapauksissa ja sitten äh, valitusmahdollisuudet. Siitä huolimatta jotkut äh, parlamentin tarkistuksista ovat huolestuttavia erityisesti äh, viiveet lyhyillä ja keskipitkillä lennoilla. Tässä kynnykset korvauksille esitetään, mutta saattaa olla, että komission mielestä ne ovat liian lyhyitä. Se saattaa hankaloittaa matkustajien etuja. Tätä kautta ei lentoyhtiöillä ole mahdollisuutta hoitaa riittävän nopeasti asioita ja saattaa olla kimmoke peruuttaa lentoja tämän kautta. Haluaisimme kuitenkin, että matkustajat pääsevät minne haluavat. Tässä on poikkeusolosuhteista laaja lista Siinä on äh, erilaisia poikkeuksia, joiden myötä tulee, äh, voidaan välttää äh, korvaukset. Tämä saattaa olla liian jäykkä tämäkin lista. Ja me olemme kyllä ymmärrämme parlamentin huolenaiheet, mutta lentoyhtiön pitäisi tarjota rahoitus myös siinä tapauksessa, että korvaukset eivät ole riittävät. Saattaa olla, että kustannukset kaksinkertaistuisivat ja se olisi suhteetonta. Komission tiedonanto 2013 vuodelta matkustajien suojasta. Siinä on useita sitoumuksia, jotka nyt pannaan toimeen puhemies ja hyvät jäsenet. Toivottavasti tämänpäiväinen keskustelu edesauttaa siinä, että löydetään tasapainoinen ratkaisu eri osapuolten välille. Meidän pitäisi muistaa, että päätavoitteena on varmistua siitä, että matkustajien oikeudet taataan samoin kuin tarjotaan mahdollisuudet vedota myös valituksiin kautta. Kiitos sitten sisämarkkinavaliokunnasta. Maja. Herr Kollege, bitte. Kiitoksia. Hyvät kollegat, esittelijä ehdottaa, että matkustajat, jotka eivät mene menolennolle jostain syystä, jos vaikka on ruuhkaa, niin sitten he eivät saa myöskään käyttää palulentoa. Mutta se koskee vain yksinkertaisia meno- ja palulentoja, ei sitä, niin kuin useimmat kuluttajat tekevät Euroopassa, eli heillä on jatkolento. Jos näin tapahtuu ja he eivät pääse menolennolle, niin he eivät silloin pääse myöskään paluulennolle, ja mielestäni tämä ei ole perusteltua. Matkustajien oikeudet, kuluttajien oikeudet eivät voi olla riippuvaisia siitä, onko ostanut y- menolipun vai menopalulipun, koska muita mahdollisuuksia ei ole kuin varata jatkolento. Tämä on epätasarvoinen tilanne ja matkustajat, jotka ovat maksaneet lennosta, eivät voikaan käyttää palulentoa, Heillä on oikeus tähän ja heillä pitää olla mahdollisuus käyttää tämä paluulento. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Grosch. Kiitos äh, puhemies, komission jäsen, kollegat. Ensin haluaisin kiittää esittelijä George Bachia, joka on minusta tehnyt erinomaista työtä ja hän on pyrkinyt äh, saamaan tasapainoa matkustajien oikeuksien välillä ja ottanut huomioon myös lentoyhtiöiden oikeudet. Hän on luonut selkeyttä ja avoimuutta ja se ehkä oli se ensimmäinen ja tärkein tehtävä, mikä meillä on. Sen vuoksi, että tuomioistuin on tehnyt paljon päätöksiä, jotka on nyt integroitu tähän tekstiin. Se, mikä tässä ehkä on kaikkein hankalinta, on, että että tässä täytyy huomioida, että korvaus vastaa vaati- vahinkoa. Se, että 600 äh, euroa, jos lento kokonaan äh, perutaan, niin hän ei ehkä ole kuitenkaan tyytyväinen, vaikka hän saa 600 euroa, kun hän ei pääse sinne, minkä hän halusi. Ja tämän me halusimme George Bachin ottavan huomioon, ja näin hän on tehnyt. Eihän ole kysymys siitä, että joku äh, varaa 20 eurolla halpalennon ja sitten hän saa 400 euron korvauksen. Samoin kuin koko tämä ajatus näistä erityisolosuhteista velvoitteista ja tässä vetoammekin lentoyhtiöihin. Me uskomme, että tämä lento Tällä lainsäädännöllä on eurooppalainen lisäarvo vain, jos molemmat osapuolet ovat järkeviä, eikä vain koko ajan vedota erityisolosuhteisiin ja sen vuoksi ei makseta mitään korvauksia. Kaikkein tärkeintä minulle on kuitenkin informaatioita annetaan matkustajalle ennen kuin hän varaa. Informaatio, jonka hän voi lukea internetistä, eikä niin, että hän joutuu lukemaan 20 sivua, eikä siltikään tiedä, kuinka suuren laukun hän saa ottaa ja montako niitä saa olla. Toinen asia on se, että lentomatkustajalla täytyy olla yksi paikka, mistä hän tietää, minkä hän voi tehdä valituksen ja mistä hän saa tietää oikeuksistaan. Ja se on mielestäni erittäin tärkeää. Tämä on lisäarvo meille kaikille myös lentoyhtiöille minun mielestäni ja varsinkin eurooppalaiselle lainsäädännölle että matkustajille. Merci. Kiitoksia. Sitten Vernion. Monsieur le Président. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, me aiomme antaa kantamme tärkeästä tekstistä, joka parantaa kansalaisten oikeuksia. Yhä useammat matkustavat lentokoneella ja joutuvat hankaliin tilanteisiin, koska eh, hinnat ovat monimutkaisia tai sitten ei apua saada tai käyttää hyväksi. Komissio on eh, mietintöä on parannettu valiokunnassa ja haluan kiittää esittelijää. Kaikki muiden ryhmien kollegat myös ovat olleet tehokkaasti mukana ja nyt ei ole mitään hyötyä siitä, että matkustajat saavat laajat oikeudet, jos lentoyhtiöt voivat kiertää ongelman, jos he sanovat, että kyseessä on tekninen ongelma. Siitä syystä me olemme hyvin tiukasti käyneet läpi nämä erityisolosuhteet, joihin voivat lentoyhtiöt vedota. Tässä on uutuuksina myös rahallinen korvaus viivästyksistä Eh, pitää ottaa huomioon myös eh, siitä, mitkä ovat seuraukset. Täytyy muistaa, että kyse on yhteisestä eurooppalaisesta ilmatilasta. Eh, tässä on kolme kynnystä korvauksissa ja tässä on sellaisia tarkistuksia, jotka edesauttavat kuluttajan tilannetta, mutta otitte esiin sen, että on katsottava, ettei yritys lähde pelkästään peruuttamaan lentoja sen sijaan, että antaa korvaukset peruutuksista tai myöhästyksistä. Ja haluan muistuttaa vielä, muistu, muistuttaa vielä siitä, että täytyy olla täysi avoimuus, jotta voidaan verrata täysin hintoja, mitä matkatavaraa saa ottaa mukaan, mitä muuta tavaraa saa ottaa mukaan, millaisia velvoitteita on lentoyhtiöillä, niin, että ne tarjoavat ongelmatilanteissa tukea. Hyvin tasapainoinen teksti ajatellen matkustajien oikeuksia, samoin kuin lentoyhtiöiden tilannetta. Kiitoksia. Merci. Frosa. Kiitoksia. Sitten Savisaar Tuomasta. Suur tänu, herra johtaja. Austatud volinik Kallas. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen, kollegat. Euroopan liberaalien nimissä sanoisin, että me Allessa aina olemme tukeneet matkustajien oikeuksia. Olen ollut mukana monissa mietinnöissä, joissa on käsitelty matkustajien oikeuksia ja mielestäni on aina taattava. Tämä mietintö on laadittu, koska hyvin usein ilmailualalla perutaan lentoja, on pitkiä viivästyksiä tai sitten on ongelmia matkatavaroiden suhteen ja ainoastaan 2 prosenttia ihmistä saa korvauksia, joihin heillä on oikeus. Islannin tulivuoren purkaus osoitti, että meillä pitää olla paremmat oikeudelliset puitteet, kun ajatellaan matkustajan oikeuksia ja lentoyhtiöiden velvollisuuksia. Matkustajille on annettava tietoa ja meillä pitää olla selkeä korvausjärjestelmä. On tärkeää, että matkustajat tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa. Ja hyvin usein tällä hetkellä matkustajat eivät tunne oikeuksiaan eivätkä lentoyhtiöt tee riittävästi tiedotusta matkustajille. No, nyt matkailuvaliokunnan työn ansiosta matkustajilla on oikeus korvauksiin, mikäli lento myöhästyy tai se perutaan. Sitten vammaisten tilanne. Henkilöstöä koulutetaan, opaskoirat otetaan huomioon, eikä lennolta voida jättää pois vammaisia vain siksi, että heillä ei ole toista henkilöä seuranaan. Pidän hyvänä sitä, että valiokunta on tukenut alueellisia lentoyhtiöitä ja 90 minuutin kynnystä, jonka aikana heillä ei ole oikeutta korvauksiin, mikäli he myöhästyvät jatkolennolta. Ja pidän myöskin hyvänä sitä, että matkustajat voivat käyttää palulennon, vaikka he eivät olisikaan olleet menolennolla. Sosialistit ovat ikävä kyllä tukeneet kompromisseja valiokunnassa, mutta nyt sitten pyrkivät perumaan niitä. Siksi ALDE ei tue sisämarkkinoita valiokunnan ja majorin tarkistuksia. Ja lopuksi vielä puhuisin Gibraltarin ongelmasta, koska en nyt ymmärrä. Teiltä loppui puheaika. Ja meillä on hyvin pitkä puhujalista. Ja meillä on vielä sitten äänestyksiä, joten pyydän teitä pidäytymään puheajoissa. Seuraavaksi Taylor. Kiitoksia kovasti puhemies, hyvät kollegat. Minä puhun teille viime vuoden mietinnän esittelijänä 261-2008 asetuksen uudistamisessa, samoin kuin Mari-mietinnön varjoesittelijänä. Haluaisin kiittää esittelijää rakentavasta lähestymistavasta. Olen erittäin tyytyväinen, kun voin sanoa, että me olemme pystyneet muuttamaan painopistettä komission ehdotuksessa. Aluksi se oli teollisuusmyönteinen, lentoyhtiömyönteinen ja nyt se on enemmän matkustajamyönteinen ja siitä äänestämme tänään. Minun ryhmäni kanta oli sitä mieltä, että tai koskien korvauksia se ei mennyt läpi. Tämä kolme tuntia oli kynnyksenä siinä, ja siinä heijastellaan myös tuomioistuimen kantaa, että kolme tuntia oli tässä ratkaiseva kynnys. Tämä on paljon parempi kuin lähtökohta komission paperissa, se oli viisi tuntia. Me olemme tukeneet myös sitä, että pienennetään mahdollisuuksia poikkeustilanteisiin, joten tämän tekosyyn taakse eivät voi lentoyhtiöt enää piiloutua, jotta vältetään korvauksien maksamisesta matkustajille, jotka ne ansaitsevat. Olen tyytyväinen siitä myös, että tiedonanto matkustajille paranee ja toivon, että täytäntöönpanoa voi myös, voidaan parantaa myös meidän ehdotuksemme on myös väli, välitystahoista, jotka ovat riippumattomia ja ympäristövaikutus, energiatehokkuus, ne otetaan myös huomioon ja ne tulevat esiin nettisivuilla lentolipuissa. Emme voi odottaa, että ihmiset ovat vastuullisempia hiilipäästökysymyksissä, jos he eivät tiedä, mikä niissä tilanne on. Kaiken kaikkiaan mielelläni tuen tätä. Haluan kiittää herra Mahja vielä kerran hänen rakentavasta lähestymistavastaan. Kiitos. Joo, Mrs. Foster. Kiitos, Sten Foster. Well, thank you very much, uh, President. Kiitos, puhemies. alkuperäisen EPP-ryhmän varjoesittelijän vuoden 2014 lainsäädännön kohdalla Minusta alkuperäinen lainsäädäntö toi jo paljon etuja kansalaisille ja matkustajille ja nosti myös palveluiden standardeja monilla aloilla. Kuitenkin ihan oikeutetusti äh, Islannin tuhkapilven jälkeen on ihan oikein, että me tarkastelemme tätä lainsäädäntöä uudelleen ja katsomme, voimmeko me palauttaa hieman enemmän tasapainoa. Minä haluaisin kiittää esittelijä George Bachia, joka on tehnyt äh, uupumatta töitä ja viedät asiaa eteenpäin. Mutta ikävä kyllä me olemme tilanteessa, jossa jotkut äh, asiat ovat muuttuneet komission alkuperäisestä ehdotuksesta niin, että ne voivat johtaa seuraamuksiin matkustajille, joista ei vielä etukäteen tiedetä. Ja minä pelkään, että tässä myös äh, vahingoitetaan meidän alueellisten lentoyhtiöittemme kilpailukykyä. Tämä 90 minuutin äh, lentoaikojen vaihtolentojen välimatkat ja muut. Me parlamenttina pyrimme koko ajan kuitenkin parantamaan esimerkiksi alueellisten lentokenttien olemassaolon mahdollisuutta, koska ne luovat työpaikkoja. Mutta tässä mietinnössä on kuitenkin osia, jotka jos ne hyväksytään, niin ne vähentävät mahdollisuuksia kuluttajille ja johtavat myös esimerkiksi enemmän peruutuksiin. Ja tämä saattaa johtaa myös syöttölentojen vähentymiseen alueelliselta kentiltä. Ja silloin tämä voi myös häiritä monia pitkien matkojen sopimuksia, jotka ovat olleet olemassa jo vuosikymmeniä. Ja välillä esimerkiksi halpalentoyhtiöiden hinnat eivät heijastele oikeita kustannuksia. Ja minä haluaisin, että esimerkiksi korvauksissa huoma- otettaisiin huomioon myös se, mitä ihmiset ovat maksaneet näistä lipuista. Toivon kuitenkin, että nämä asiat voidaan tässä selvittää. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että olen tehnyt koko joukon tarkistuksia, jotka koskevat Gibraltaria. Se oli alkuperäisessä ehdotuksessa. Minä pyysin, että se poistettaisiin, mutta näin ei ole tapahtunut. Vuonna 2006 Espanjan ja Iso-Britannian hallitukset äh, allekirjoittivat sopimuksen Gibraltarista, joka merkitsee sitä, että Gibraltar on osa yhtenäismarkkinoita, eli se on brittien osa ja osa EUta, ja sen vuoksi sillä täytyy olla samat oikeudet kuin millä tahansa muulla Euroopan unionin maalla. Me eh, hävisimme tämän tarkistuksen TRAN-valiokunnassa, mutta olen esittänyt uudelleen nämä tarkistukset ja toivon, että ei vain valiokunta, vaan että tämän parlamentin jäsenet tukevat tätä. Check. Kiitos, Tenkoli Check. Milai kolegyně, vážení kolegové, práva cestující... Hyvät kollegat, lentomatkustajien oikeuksia on säännelty jonkin aikaa, mutta vasta viime vuosina niitä on edistetty lentokentillä. Matkustajilla on kolme kuukautta aikaa valittaa lentoyhtiölle ja kahden kuukauden sisälle matkustajalle on toimitettava vastaus. Meillä on nyt kompromissi, jolla pyritään ennaltaehkäisemään sitä, että lentoyhtiöt välttelevät vastuutaan lentomatkustajien suhteen. Meillä on ei-tyhjentävä luettelo poikkeuksellisista olosuhteista ja liite kaksi on käsikirja matkustajille. On useita kysymyksiä, jotka ovat parantuneet verrattuna vuoteen 2004 esimerkiksi vammaiset, pienet lapset tai matkustajat, joilla on musikaalisia soittimia mukanaan. Ja tulevaisuudessa, mikäli on monivaiheisia lentolippuja, matkustajat voivat käyttää niistä osan, mutta ei välttämättä kaikkia. Meillä on myöskin kompromissi liittyen hinnoitteluun. Tämä on uusi standardi ilmailualalla – ja sitten, jos vielä komission jäsenelle voisin sanoa, että Tsekin tasavallassa matkatoimistot ovat matkustettuja maksukyvyttömyyttä vastaan. Nicht ständig, nahezu 30. Kiitoksia. Toivottavasti nyt koetatte pitää kiinni näistä puheajoista ja Imbrasas ei ole paikalla, eli seuraavaksi Dodge. Is also not here. Herr Koch. Hän ei paikalla. Sitten Koch. Herr Präsident, Herr Kommissar. Puhemies, komission jäsen. Vahin mietintö on kuluttajaystävällinen kompromissi. Siinä on katsottu matkustajien oikeuksia ja sitten lentoyhtiöiden etuja. Se vahvistaa huomattavasti kuluttajan oikeuksia. Kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta ja myöskin komission ehdotusta, niin nyt kun vaalit ovat edessä, niin on se vaara, että haluamme antaa vähän liikaa oikeuksia matkustajille, ja siksi olen laatinut kriittisiä tarkistuksia. Mietintö hyväksyttiin matkailuvaliokunnassa ja pyydän, että tuette sitä. Lisäksi tässä on kynnysarvoja. Tässä on kolme kynnysarvoa. Ne on kuvailtu mietinnössä ja se on realistinen jos on kaksi kynnystä, niin silloin lentoyhtiöllä ei enää ole mahdollisuuksia ehkäistä lentojen peruuttamista tai viivästyksiä. Ja tästä oli hyötyä matkustajille, koska he haluavat matkustaa, eivätkä saada korvauksia. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla lasketaan korvaukset suhteessa lentolippuihin. Ja mikäli ei tule lennolle ilmoittamatta, Tästäkin on tehty kompromissi ja lentoyhtiöt voivat tehdä houkuttelevimpia tarjouksia ja tällöin matkustajat voivat näistä vain hyötyä. Jos lentoyhtiöiden ei kannata tehdä edullisia tarjouksia, niin niitä ei sitä tulevaisuudessa enää ole ja matkustajat kärsivät vahingoista. Meidän täytyy muistaa, että näillä päätöksillä on pitkäaikaisia seuraamuksia, eikä saa keskittyä ainoastaan lyhyen aikavälin etuihin. Kiitoksia. Teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Eli Lightfried haluaisi esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Lightfried, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin hyvä kollega, minä kuuntelin teitä innoissani ja sitten yhtäkkiä te sanoitte, että nyt kun vaalit ovat lähellä, niin tulee, on vaara, että me olemme liian kuluttajasuoja ystävällisiä. Onko tämä eurooppalaista politiikkaa, että teemme vain sitä, mikä on hyvää taloudelle, ja sitten kun vaalit lähestyvät, niin sitten yhtäkkiä ruvetaan huolehtimaan ihmisistä? Toivon kollega, että todellakin ymmärsin teidät väärin. Danke, Herr Koch, bitte. Kiitos, Herr Koch. Richtig verstanden. Niin, te ymmärsitte meitä oikein. Meidän täytyy miettiä erilaisia intressejä ja ne on pidettävä mielessä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi El Kiitos eh, puhemies, eh, kollegat. Me puhumme tänään erityisen tärkeästä aiheesta, joka hyvin konkreettisella tavalla koskee kansalaisiamme. Ja se tuo myös Euroopan positiivisella tavalla esiin, nimittäin eh, matkustajien oikeudet. Vuoden 2004 asetus tarvitsi tässä nyt kasvojen kohotusta ottaen huomioon erilaiset tulkinnat, joita tästä lainsäädännöstä on tehty ja ottaen huomioon myös tuomioistuimen erilaiset tuomiot. Kiitän kollega Bahia ja varjoesittelijöitä, koska minusta tässä on päästy parempaan ja selkeämpään lainsäädäntöön. Myös esimerkiksi korvaukset myöhästymisten ja perumisten yhteydessä ovat hyvin tärkeätä. Ja myös se, että on selvennetty näitä erityisolosuhteita, se on tärkeää, että otetaan se huomioon selkeällä tavalla lainsäädännössä. Tärkeää on, että ihmisiä autetaan erityisesti silloin, kun he ovat ongelmissa. Kysymys on siitä, millä tavalla heille annetaan informaatiota, kun jokin menee pieleen. Kysymys on sitä, että selkeästikin kerrotaan koska, mistä ja mitä apua ihmiset voivat saada. Millä tavalla valituksia käsitellään, minkälaista, minkälaisia matkatavaroita mukaan saa ottaa, millaisia ei. Nämä asiat ovat nyt paljon selkeämmin määriteltyjä ja minusta tämä on tärkeä askel eteenpäin. Verrattuna komission ehdotukseen ja ottaen huomioon nykyisen asetuksen, niin parlamentti on tehnyt erinomaista työtä ja uskon, että tämä on erittäin hyvä pohja tehdä työtä eteenpäin. eteenpäin. Nyt pallo on neuvostolla ja toivon mukaan tässä neuvostokin lähtee matkustajien etujen puolesta taistelemaan. Kiitos. Äh, Kiitoksia. No nyt on sitten tullut paikalle myöskin Dodge. Thank you. Kiitoksia puhemies. Arvostan kovasti sitä, että pääsin puhumaan. Puhemies, kun edustan Pohjois-Irlantia, se on Euroopan laidoilla ja meillä on usein esteitä omassa maassani, koska viivästykset ja peruutukset ovat tavallisia. Niinpä pitäisi katsoa, miten voidaan suojella kansalaisia. Meidän pitää myös kannustaa yrittäjiä lisätä matkailua. Tärkeä osa tässä tehtävässä on se, että meidän pitää varmistua siitä, että matkailijat ja työntekijät tuntevat olonsa turvallisiksi. Tätä kautta tulee parempi, parempia oikeuksia matkustajille silloin, kun on myöhästyksiä tai peruutuksia tässä laajennetaan myös mahdollisuus majoitukseen ja painotetaan vielä vammaisten oikeuksia. Ja silloin kun tulee, tulee konkurssitilanteita, maksukyvyttömyyttä, matkustajilla on paremmat oikeudet. Tällä tavoin saada myös mahdollisuuksia aluetalouksissa uusille työpaikoille. On tärkeää, että matkustajien oikeudet on suojattu, mutta siltikään lentoyhtiöihin ei kohdistu ylimääräisiä paineita. Näin saadaan aikaan lisää panoksia investointeihin. Kiitos. Kiitoksia Maisna. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ja Georges Bach, olet tehnyt erinomaista työtä. Tämä on todellakin suuri askel eteenpäin matkustajien oikeuksien osalta ja kiitokset vielä. On tosiaan niin, että me kaikki tiedämme, mitä voi tapahtua. mennä hukkaan, lennot myöhästyvät ja sitten on vaikea valittaa näistä asioista. Me kaikki olemme tämän varmasti jo kokeneet. Nyt halutaan parantaa tilannetta. Komission ehdotus on laajentunut nyt mietinnössä. Se on vielä ystävällisempi ja meidän pitäisi todellakin tukea se tänään. Meillä on useita parannuksia. Meillä on suuremmat korvaukset pienempien myöhästymisten osalta. Ja sitten ne lasketaan kohdelentoaseman mukaan eikä lähtölentoaseman mukaan. Sitten on selvennetty poikkeuksellisia olosuhteita ja meillä on parempaa tiedon välitystä. Se on erittäin tärkeää. Eli heti alusta pitäen pitää olla avoimuutta, täytyy tietää mitä ostaa. Ja sitten pitää myöskin olla yhteispiste lentoasemalla, johon mennään valittamaan. Näin ei aina ole ollut ja nyt on pakko toimia näin. Sitten myöskin musiikkisoittimen osalta on nyt enemmän selkeämpiä sääntöjä. Ja Sitten käsimatkatavarat. Yhden käsimatkatavaran sääntö on ollut sellainen, jota monet ovat pitäneet haitallisena, ja meidän pitää selventää tätä, eli mitä saa ottaa mukaan lentokoneeseen. No ei se mitenkään naiset vihamielinen ole. Niin, ja sitten Euroopassa myöskin täytyy varmistaa se, että näistä oikeuksista pidetään kiinni. Das keine uh, Frau Lichtenberger, bitte. Sitten Lichtenberger. Herzlichen Dank. Kiitos. Minä olen käyttänyt hyväkseni omaa kokemustani lukuisista lennoista ja vaihdoista ja kysellyt siellä sitten muilta matkustajilta, ovatko he vaatineet korvauksia ja ovatko he saaneet näitä korvauksia. Lopputulos oli aika masentava. Ensinnäkään ihmiset eivät tee valituksia, koska he uskovat, että se ei hyödytä mitään. Ja ne, jotka sitten ovat tehneet valituksen, ovat joutuneet käyttämään ö, oikeuslaitosta. Ja tämä on se tilanne, joka minusta ei, näin ei saa olla. Ja sen vuoksi oli hienoa, että komission jäsen Kallassa teki uuden ehdotuksen, mutta kuitenkin siinä on myös heikennetty tilannetta. Hän on oikeastaan ihan selkeästi ottanut huomioon lähinnä lentoyhtiöiden vaatimukset ja matkustajat ovat oikeastaan vain haitta ja häiriö. Erityisesti tämä force majeure määritelmä, millä tavalla käsitellään näitä. Yksi ruuvi putoaa, sitä kohdellaan samalla tavalla kuin koko tätä tuhkapilvikriisiä. Vaikka on nyt ihan selvä, että esimerkiksi ilmallehan lentoyhtiöt eivät voi mitään. Liikennevaliokunta ja varsinkin muut valiokunnat ovat todellakin nyt kyenneet parantamaan matkustajien oikeuksia ja sen vuoksi minä pyydänkin tukea näille tarkistuksille, joita on tehty. Sen vuoksi että täytyy olla täysin selvää, että meidän on suojeltava ja puolustettava kansalaisten ja kuluttajien oikeuksia, koska tällä hetkellä tässä on aikamoinen monopoli, jota vastaan matkustajat eivät voi mitään. Teillä on se sininen kortti, hyväksyttekö sen? Kramer, olkaa hyvä. Niin halusin kysyä tästä yhden käsimatkatavaran säännöstä. Eikö se syrji naisia? Jos minulla on käsimatkatavara, pieni matkatavara, niin voi ottaa sen mukaan, mutta jos naisella on vielä pieni käsilaukku, niin siitä pitää maksaa. Aika harvoilla miehillä on käsilaukkuja mukana. Eikö tämä ole naisten syrjintää, ja mitä mieltä olette tästä? Frau Lichtenberger. Uh, Das ist eine Diskriminierung für jemanden. No tämä on syrjintää kaikille. Yksi haile onko mies vai nainen, mutta naisiahan tämä koskee enemmän. Varsinkin eh, silloin, jos on eh, vaihtolento ja eh, vaihtolennot ovat tiukkoja, niin silloin käsimatkatavarat on otettava koneeseen mukaan. Viimeisenä vuosina minun matkatavarani on yli 17 kertaa jäänyt matkalle ja tämä aiheuttaa aikamoisia ongelmia. Sen vuoksi ihmisillä äh, ihmiset epäröivät, he eivät halua antaa matkatavaroitaan ruumaan sen vuoksi, että he eivät tiedä näkevätkö he koskaan uudelleen laukkujaan. Mr. Philip Bradburn, das Kiitoksia, Bradburn. Uh, thank you. Kiitoksia puhemies. Viimeisten kuukausien aikana me olemme pystyneet parantamaan kansalaisten elämää, miljoonien kansalaisten. Liian pitkään jotkut lentoyhtiöt ovat pimentäneet kansalaisten ja matkailijoiden oikeuksia silloin, kun on viivästyksiä kun uudistetaan nyt tätä asetusta ja lisätään poikkeusolosuhteiden lista, me voimme välttää porsanreijät joista kärsivät monet matkailijat, varsinkin omassa vaalipiirissäni, niin silloin kun viivästyksiä tulee siitä syystä, että asioita on hoidettu huonosti. Nyt matkailijat saavat tietoa avoimesti käsimatkatavaroista ja saavat varmistuksen siitä, että heitä ei rangaista siitä, että ovat olleet ostoksilla kentällä jos halutaan parantaa kansalaisten ja matkastajien oikeuksia, tässä on nämä Gibraltarin kysymys. En voi äänestää tämän puolesta, jos sitä ottaa huomioon, ja minä kannustan siinä, että otetaan huomioon nämä tarkistukset. Kiitos, Masi. Kiitoksia puhemies, en puhu pitkään. Haluaisin vain kiinnittää kollegoiden huomion siihen, miten matkustajia kohdellaan kun kyse on syrjäisimmistä alueista. Nämä lennot katsotaan EUn ulkopuolisiksi lennoiksi, ja tämähän on täysin sitä vastaan, mitä EUssa katsotaan syrjäisiksi alueiksi. Ja tästä sitten syntyy korvausjärjestelmä viivästymisten osalta, joka on vähemmän edullinen. Olen laattinut tiettyjä tarkistuksia, jotta tämä tilanne voidaan korjata, ja pyytäisin, että kollegat tukevat niitä. Kiitos. Mr. Dartmouth. Kiitos Mr. Dartmouth. Uh, to Kiitos. Minulla on kunnia edustaa Gibraltaria ja sen ihmisiä. Ja minä puhun nyt ottaakseni esiin potentiaalisia ongelmia Gibraltarin lentokentällä. Konteksti on se, että Espanjan hallitus järjestelmästi ja minun mielestä väärin tekee kaiken näköisiä pikkumaisia tarkastuksia maan rajalla Gibraltarin ja Esparin välillä ja sen vuoksi tämä on johtanut tyhmiin myöhästymisiin ja ne, jotka tästä eniten kärsivät, ovat espanjalaiset. Johtuen näistä maarajatarkastuksista, niin lentoliikenne on erittäin tärkeää. Ja tässä on tehty pyrkimyksiä esimerkiksi tässä parlamentissa eh, niin, että esimerkiksi lainsäädännöllä voitaisiin eh, estää koko eh, lentoliikennettä Gibraltarin kentälle ja kentältä. Näin ei saa tehdä. Minusta se on häpeä ja pyydänkin teitä tukemaan tarkistuksiamme. Ja haluaisin vielä sanoa, että kun me jatkuvasti... Jaha, okei. Okay. Kiitoksia. teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Olkaa Kiitoksia puhemies, arvoisa parlamentin jäsen. Vaikuttaa siltä, että teillä on huono muisti Gibraltar-kysymyksissä, koska nämä tapahtumat, joita on tapahtunut Gibraltarin rajavyöhykkeellä, niihin on puututtu kyllä ja siinä on puututtu siihen, että nimenomaan silloin kun mennään Schengen-rajan yli, niin kiinnitetään asiaan huomiota. Teidän kannattaa tosiaankin katsoa, miten tämä, tätä asiaa on käsitelty. Kyseessä on velvoite, jonka avulla vältetään tupakan salakuljetus. Kiitokset, Ten Dartmouth voi vastata. Sir, uh, let me first... Niin, haluaisin ensinnäkin äh, varmistaa teille, että minun muistini on erinomainen ja ehkäpä parempi kuin teidän. Kyllä, komissio vieraili siellä. Ja komissio typerällä tavalla antoi Espanjan hallitukselle kuusi viikkoa e, varoituksen. Eli tämän yhden varoituksen, että he tulevat. Eli Espanjan viranomaisilla oli kuusi viikkoa aikaa pyyhkiä jälkensä. Tosiasia on se, että nämä viivästymiset eh, tapahtuvat yhä vielä ja teidän kollegoitenne ja teidän pitäisi olla häpeissänne. Thank you. Monsieur Rick. Kiitos sitten Rike. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää Bahia tästä mietinnöstä. Komission ehdotus, jolla tarkastellaan matkustajien oikeuksia, mikäli heiltä evätään pääsy lennolle tai jos lentoja perutaan tai ne ovat myöhässä, niin se menee oikeaan suuntaan. Parlamentti on vahvistanut matkustajien oikeuksia tämän mietinnön ja tarkistusten kautta. Tuomioistuin on antanut monia päätöksiä asiasta ja nyt on aika, että lainsäätäjät jatkavat tätä työtä. Ja oli erittäin tärkeää, ettei lisätä stressiä vielä epäselvillä säännöillä. Mietintö, josta huomenna äänestetään, matkustajan oikeudet on siinä määritelty paremmin ja oikeuksia on vahvistettu verrattuna komission ehdotukseen. Meidän täytyy vahvistaa näitä oikeuksia esimerkiksi sillä, että meillä on vakimuotoisia valituskaavakkeita. Ja haluaisin kuitenkin pahoitella sitä, etten saanut kollegoitani vakuuttuneeksi siinä, että pitää kieltää lennolle pääsyn evääminen yli varauksen vuoksi. Mielestäni kyse on sopimuksesta, ja näin on todettu myöskin mietinnössä, jos matkustaja ostaa linnun hänellä oikeuspaikkaan lennolla, ja sitä ei voi häneltä evätä kaupallisten syiden vuoksi. Se pitäisi olla sallittu ainoastaan silloin, kun kyse on toimenpiteestä, joka liittyy matkustajan lentoturvallisuuteen ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin, esimerkiksi terveysuhkiin tai terroristiuhkiin, ylivaraukset, joita tällä hetkellä esiintyy, ne johtavat mielivaltaiseen tilanteeseen, jossa vahvimmat voittavat, enkä haluaisi, että kollegat joutuvat sitten pahoittelemaan sitä, ettei tämän tyyppisiä ongelmia ole otettu huomioon. Kiitos. Danke, meine Damen und Herren, ich bitte Sie um... Kiitoksia. Pyydän teitä nyt ymmärrystä. Sinistä korttia ei voi esittää, jos on jo käyttänyt puheenvuoron tai on puhujalistalla, koska muuten me, tähän menee aivan liikaa aikaa. Sininen kortti on niitä varten, jotka muuten eivät käytä puheenvuoroa tässä keskustelussa. Ja seuraavaksi Ajala Sender. Kiitoksia puhemies. Nyt me olemme saaneet kymmenen vuotta sitten ensimmäisen asetuksen tällä alalla ja niinpä matkustajien oikeudet, niitä on parannettu myös rautateillä ja vesitse, joten olen tyytyväinen siihen, että myös lentomatkailijoiden oikeuksia on parannettu, parempaa tiedotusta, avoimuutta hinnoissa, valitusmahdollisuudet ja Bahin mietinnön myötä on vielä parannettu tekstiä. Niinpä on otettu huomioon myös lapsiperheet, jotka saavat pitää lasten vaunut aina siihen asti, kun menevät koneeseen. Ja myös vammaisten oikeudet otetaan huomioon, samoin kuin ne, joilla on soittimia mukanaan, otetaan erityisesti huomioon. Tässä on tarkistuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä, varsinkin äh, lapsiperheiden huomioonotto, vammaisten huomioonotto, niin että päästään tosiaankin äh, portille asti äh, liikkumisen helpottamisessa, helpottamisten välineiden kuljetuksessa. Ja tässä lisätään myös matkatavaroihin, joita saattaa koneeseen mukaan ostokset kentällä. Tällä tavoin ähm, myös lentoyhtiöt ovat olleet kovasti äh, takajaloillaan. En lähde kuitenkaan niitä mainitsemaan nyt. Ja usein on käynyt äh, niin, että lentoyhtiöt ovat jättäneet äh, huonoon tilanteeseen omia asiakkaitansa. Ja näin on katsottava, että korvauksien pitäisi olla todellakin oikeasuhtaisia. suhtaisia ajankohtaisia ja toivomme, että mahdollisimman nopeasti tulee uusia ehdotuksia tässä asiassa. Ja me olemme nyt saaneet aikaan sen, että myös viivästykset otetaan paremmin huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Olet aivan oikeassa, Meissner. En ollut nähnyt tätä asiaa, se oli toisella sivulla. Eli te voitte nyt esittää kysymyksen Rikelle, mikäli haluatte. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin, minä halusin kysyä Dominik Rikkeeltä. No nyt kollega ei kuuntele ollenkaan, sillä on vähän vaikea kysyä. Dominik, minä esitän sinulle kysymyksen. Niin, Rike, Meissnerillä on teille kysymys. Ja lieber kollega Dominik. Niin, hyvä kollega Dominik Rike kun täällä puhuttiin naisvihamielisyydestä ja yhden laukun säännöstä. Tämä on tilanne tällä hetkellä ja tätä me haluamme muuttaa. Eikö sinun mielestäsi tällä ehdotuksella me voisimme muuttaa tätä niin, että naiset saisivat ottaa matkalaukkuunsa mukaan ilman, että heitä syrjittäisiin? Siihenhän me pyrimme. En minä nyt äh, äh halua sanoa, että eikö tätä olisi ollenkaan huomioitu. Thank you, Mr. Riquet. Kiitos, Riquet. Bien sûr, je... Niin totta kai. Olen täysin samaa mieltä kuin Maisne tästä aiheesta, mutta meidän täytyy vielä sopia siitä, että nais, mitä naispuoliset kollegat kutsuvat käsilaukuksi. Jos kyse on iltalaukusta, niin sitten on toisia käsilaukkuja, jotka ovat melkein matkalaukkuja. Eli tämä on vähän tulkinnanvarainen kysymys. Kiitos puhemies. Mr. Benian. Kiitos sitten Phil Benian. Kiitoksia puhemies. Tämä äh, lainsäädäntö antaa matkustajille oikeuksia. Muuallakin valitettavasti Gibraltar ei äh, tule tässä mukaan, elleivät äh, tarkistukset mene läpi. Tämä on tärkeää perusoikeuksien kannalta. Nykyinen lainsäädäntö on vaikea täytäntöön panna, varsinkin ajatellen poikkeusolosuhteisia, poikkeusolosuhteita. Ja Tämän termin kanssa on ollut ongelmia myös lentoalalla. Toivottavasti tästä on apua nyt uudesta asetuksesta. Tässä tarvitaan selkeyttä ja matkustajan pitäisi saada korvausta eh, näistä tilanteista, jotka eivät ole poikkeuksellisia. Olen tyytyväinen näihin höllentämisiin yhden laukun säännössä. Minä toivon, että minun tarkistukseni menee läpi, niin että saadaan vammaisille paremmat oikeudet. En halua, että tässä mennään kuitenkaan liian pitkälle, koska usein tulisi enemmän peruutuksia, varsinkin alueellisilla lennoilla. Liberaalidemokraatteina olemme tyytyväisiä, joissa matkustajat saavat lisää oikeuksia. Se on oikein. Kiitos. Kiitos, Puhemies, komission ehdotus herra Kalasin, teidän ehdotuksenne mukaan 70 prosenttia kaikista valituksista raukeavat, vaikkakin tuomioistuin on päättänyt kolmesta tunnista, koska te kannatatte viiden tunnin myöhästymistä. Minä en ymmärrä, miksi te ajattelette vain lentoyhtiöiden voittomahdollisuuksia. Me olemme nyt Bahin mietinnössä vähentäneet näitä aikoja, mutta kuitenkaan me emme voi olla huomioimatta sitä, mikä tällä hetkellä tilanne on. Ja me tarvitsemme kaikille saman ja samat oikeudet, mutta sitä ollaan kaukana, koska esimerkiksi rautatieliikenteessä myöhästy, yhden tunnin myöhästyminen oikeuttaa jo korvauksiin. No on hyvä, että meillä on tämä riippumaton valitusmahdollisuus, mutta jos katsotaan lentoyhtiöitä, niin ne saavat vuosittain Euroopan veronmaksajilta 30 miljardia lahjana sen vuoksi, että äh, lentoyhtiöt eivät maksa arvonlisäveroa ulkomaan lennoista tai kerosiinista. Tähän teidän tulisi puuttua. Herr Kollege Fitzvesen Flasak. Kiitos sitten varapuhemies Flasak. Hyvät naiset ja herrat. Asetusehdotus, joka koskee matkustajien oikeuksia näkee nämä asiat nyt matkustajien näkökulmasta. Ja se on ihan oikein. Puhun nyt hinnoista, monivaiheisista lennoista, mikäli ensimmäistä osiota ei käytetä, matkustajien tiedottaminen, poikkeukselliset olosuhteet. Kaikki nämä säädökset ovat hyviä, mutta toisaalta, vaikka tavoitteet ovat hyviä, niin jotkut matkustajat jotkut säännöt ovat liian kunnianhimoisia. Ei kuluttaja varmaan tarvitse nyt tällä tavalla kaitsia. Lentoyhtiöt joutuvat ehkä no- nostamaan hintojaan noudattamaan tätä lain, jotta ne pystyvät noudattamaan tätä lainsäädäntöä. Meidän pitää vähän työstää tätä kysymystä pidemmälle. Sitten Grandis Pasquale. Kiitoksia puhemies. Tämä on erinomainen mietintö. Tämä on esimerkki siitä, mitä lisäarvoa parlamentti voi antaa yhteispäätösmenettelyssä. Komissio tietenkin on äh, saanut uudistusta, joka on tasapainoinen. Tässä on pyritty myös äh, suojelman yhtiöitä, mutta äh, selvää on ollut aikaisemmin, että matkustajat ovat kärsineet ja tässä Kyse on nimenomaan matkustajasta, joka ei voi puolustaa tilannettaan. Monessa suhteessa tilanne paranee ja otan esiin niistä muutaman. Nämä viivästykset, jotka tarjoat, joiden kautta tulee myös korvaus, se on tervetullut uudistus ja kaksi, kaksi tuntia tässä on kynnyksenä siinä tarvittaisiin tietysti uusia takeita. Minä ymmärrän kyllä, että tässä on hyvin arkaluontoinen kysymys esillä myös. Tätä asiaa ei ole korjattu vielä liikennevaliokunnassa. 87 julkilausuma. Tässä on kyse kahden ystävällismielisen maan suhteista ja näin pitäisi miettiä, miten voidaan välttää ongelmat ja löydetään ratkaisu niin, että nämä maat keskustelevat toiseensa kanssa ja saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Uskoisin, että tässä eh, tämä muotoilu on parempi, parempi kaikille. Kiitoksia. Kiitos sitten Simpson. Thank you, President. I would firstly like to congratulate our rapporteur and the shadows for... Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä ja komissiota sitä, että se on ottanut asian esiin. Mutta on ehkä turha puhua edes siitä, miksi tämä asetus on uudistettava. Se on välttämätöntä sen vuoksi, että nykyistä lainsäädäntöä lentoyhtiöt käyttävät väärin, ja ne saavat tukea tälle väärinkäytölle kansallisilta säätelijöitä, jotka ovat täysin luopuneet vastuistansa ja nimenomaan kehoittaneet oikeastaan lentoyhtiöitä toimimaan nykyisellä tavalla. Tämä mietintö lopettaa tällaisen lentoyhtiöiden eh, porskuttamisen. Vain 20 eh, prosenttia matkustajista on saanut korvauksia. Miksi? Siksi, että lentoyhtiöt pitävät kaikkia myöhästymisiä tai peruttamisia force majeure syinä ja jos sitten sitä on eri mieltä, niin sitten asia pitää viedä tuomioistuimeen. Nyt me suljemme tämän porsaareijan tekemällä selväksi, että tekniset ongelmat eivät ole force majeure-ongelmia. Jos lentoyhtiön kone rikkoutuu, se on lentoyhtiön vastuu. Ja jos tämä tarkoittaa sitä, että matkustajat äh, myöhästyvät paljon tai että lento myöhästetään, niin silloin lentoyhtiön on vain maksettava ja kannettava vastuunsa. Nyt jotkut lentoyhtiöt etsivät enemmän uusia lentoyhtiöitä sen sijaan, että he pyrkisivät äh, hoitamaan vastuunsa matkustajien suuntaan tämä mietintö, tässä on kysymys matkustajien oikeuksista, ei lentoyhtiöiden oikeuksista, ja koko parlamentin tulisi tätä tukea. Lopuksi haluaisin kiittää Monika Airlinesia, joka osoitti käytännössä minulle, miksi tätä lainsäädäntöä oli muutettava ja porsaanreijät tuettava. Minä tulin 26 tuntaa 26 tuntia myöhässä Teneriffalta 2012 elokuussa. Se kompensaatio, mitä meille tarjottiin, oli nolla. Thank you, Madame Bilbao. Kiitos sitten Bilbao Barrantika. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Tämä asetus on välttämätön, jotta voidaan säädellä ongelmia, johon liittyy lentoyrityksiä ja kansalaisia monista maista, ja tämä liittyy kilpailukykyyn ja liikkuvuuteen. Edellinen asetus aiheutti monia ongelmia ja uudet säännöt yksinkertaistavat ja selkeyttävät valitusmenettelyitä. Tässä on määritelty syyt, joiden perusteella korvauksia maksetaan ja tässä pakotetaan parantamaan tiedotusta ja maapalveluita. Myöskin netissä pitää parantaa toimintaa ja pitää helpottaa lentomatkustajien elämää. Tässä parannetaan tiedotusta, avunantoa ja selkeyttä lentokentillä ja tässä puututaan esimerkiksi siihen, miten ei pääse lennolle, jos ei ole käyttänyt menolentoa. Tai sitten nämä käsimatkatavarat, jos on vaikka tehnyt ostoksia lentokentällä. Ja sitten musiikkiinstrumentit. Meidän täytyy varmistaa, ettei ole mielivaltaisuudelle varaa, joka tällä hetkellä vaikuttaa esimerkiksi vammaisiin. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla tietyt yhtiöt tulkitsevat näitä sääntöjä. Ja toivottavasti tuette nyt parlamentin ehdotuksia. Kiitos. Kiitos, Sten Girling. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää eh, tästä tasapainoilusta. Eh, siinä eh, puolustetaan matkailijoita kuitenkin samalla puolustaen taloudellista tilannetta lentoyhtiöissä. Minun täytyy kritisoida sitä, miten TRAN-valiokunta ei saanut läpi tarkistuksia Gibraltarista. Tässä ei ole mitään perustelua jättää ulkopuolelle Gibraltarin kansalaisia. He ovat EU-kansalaisia. He eivät saa matkailija, matkustajien, matkustajien oikeuksia, joita sovelletaan kaikkiin muihin. Tämä on syrjintää ja siinä loukataan perusoikeuksia. Missä muualla parlamentti sallisi tällaisen tapahtuvan. Minusta on hyvin erikoista, että Tran-valiokunnan jäsenet eivät äh, kannattaneet Rova Fosterin äh, tarkistuksia e, niin, että lopetetaan tämä syrjintä, jota on ehdotettu. Jos haluan nyt yhtyä niihin ääniin, joita täällä on e, puhunut, e, Gibraltarin väki ansaitsee enemmän ja me olemme täällä puolustamassa heitäkin. Thank you, Monsieur. Kiitoksia sitten Marinescu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 tässä mietinnössä vaaditaan lentoyhtiöitä järjestämään tällaisia palvelupisteitä kaikilta lentokentiltä, mistä ne toimivat, ja näissä yhteyspisteissä pitäisi antaa matkustajille tietoa heidän oikeuksistaan ja antamaan apua matkustajille, kun lentoja perutaan tai ne ovat myöhässä. kun on kysymys yli kahden tunnin myöhästymisestä, silloin matkustajille täytyy tarjota juomista ja syömistä. Minä tuen myös tähän välimatkaan perustuvaa korvausvelvollisuutta, jota valiokunta ehdottaa, sekä tätä ei-täydellistä luettelua erityisistä olosuhteista. Mietintö on selkeä puitteisto sekä matkustajille että lentoyhtiöille. Ja hyvällä tavalla tässä käsitellään niitä ongelmia, joita sektorillakin on. Haluaisin kiittää herra Bachia tästä tasapainoisesta mietinnöstä. Mrs. Šenalova. Sitten Senalova. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, koleg... Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, kollegat. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää Bachia. Hän on tehnyt laadukasta työtä tämän mietinnön osalta, ja tämä on huomattava askel eteenpäin, kun parannetaan matkustajien oikeuksia ilmailualalla. Tämänhetkinen tilanne on hyvin monimutkainen ja tulos on se, että ainoastaan 2 prosenttia matkustajista, jotka voisivat hakea korvauksia myöhästyneistä tai peruutetusta lennoista, saavat näitä korvauksia. Liian usein matkustajat eivät edes tunne oikeuksiaan, ja siksi pidän hyvänä sitä, että mietinnössä tehdään paljon, jotta voidaan parantaa matkustajien tiedottamista. Pidän hyvänä myöskin sitä, että olen saanut yhden tarkistuksen mukaan mietintöön, joka liittyy siihen, että lentolipussa pitää olla tietoa matkustajan oikeuksista. Onnittelen esittelijää siitä, että hän on ottanut mukaan korvauskysymyksiä matkustajille, mikäli lentoyhtiöstä tulee maksukyvytön. Tätä on pyritty saman aikaan Sky Europein ja muiden konkurssin jälkeen vuodesta 2009. Ja jäsenvaltioiden tulee käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia menettelyitä – jotta matkustajat saavat korvauksia kustannustehokkaalla tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi Watson. Uh, Kiitos puhemies. Minä edustan Gibraltaria ja Lounais-Englantia. Tämä on yksi niistä harvoista lausekkeista, joissa on tilanne, että Gibraltar jätetään ulkopuolelle. 2006 jälkeen Espanja sanoi komissiolle, että se ei pyrkisi tällaiseen tilanteeseen, että jätetään Gibraltar ulkopuolelle. Tässä loukataan avoin, avoin ilmatilaa koskevia säännöksiä. Ja komission ehdot, asetus, asetusehdotus jätti Gibraltarin lausekkeen tänne, mutta se pitää saada sieltä pois. Se otettiin esiin liikenneneuvostossa, samoin kuin liikennevaliokunnassa, parlamentissa sekä neuvostossa että parlamentissa mietitään, minkä tähden keskustellaan tästä suverenisuuskysymyksestä, kun puhutaan matkustajien oikeuksista. Tässä pitäisi ottaa huomioon kaikki matkustajat, gibraltarilaiset ja espanjalaiset ja muut, jotka käyttävät siellä lentokenttää. 171, 174 tarkistukset meidän pitää tätä myötä antaa tukea Gibraltarin kansalle. Kiitos sitten Zile. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä Bachia siitä, että hän on vienyt päätöksen tämän hyvin tärkeän ja hankalan asian ja että matkustajien oikeudet ovat nyt etualalla niin, että lentoyhtiöt eivät voi noin vain peruuttaa kotilentoa sen vuoksi, että ei ole käytetty lähtölentoa. Ja ihan kuten täällä on jo kuvailtu, kaikenlaisia, tai siihen, että jos olisi ostanut teatterilippuja viisi ja jos ei käytä ensimmäistä, niin ei saa käyttää loppuakaan. halpalentoyhtiöt pitävät äh, matkustajiaan tuntikausia lentokentällä tai lentokoneessa. Matkustajat eivät saa nousta koneesta, vaikka on ollut pitkiä myöhästymisiä. Joten nämä erityisolosuhteet äh, on tällä tavalla parannettu. Egelungen. Kiitos, Pirker. Kiitoksia. Nämä uudet säännöt, joista on etua miljoonille lentomatkustajille Euroopassa, osoittavat, kuinka tärkeä Euroopan parlamentti on. Olen iloinen siitä, että meillä on paljon hyviä ratkaisuja, joita on saatu läpi, ja niistä sitten huomenna äänestetään. Siellä on mukana ratkaisuja, jotka huomattavasti parantavat komission ehdotusta. Ja on esittelijän ansio, että näihin hyviin ratkaisuihin on päästy. No tärkeimmät saavutukset, otan nyt muutaman asian esille. Ensinnäkin on onnistuttu siitä, että korvaukset myöhästymisistä on nyt saatu paremmalle tasolle. Ne ovat helpompia, ne ovat korkeampia ennen kaikkea. Ja tulevaisuudessa ei enää voi evätä pääsyä paluudenolle, mikäli menolentoa ei ole käytetty. Ja ei ole myöskään mitään veruketta vedota teknisiin syihin, mikäli lento perutaan, koska tässä on nyt selkeästi määritelty poikkeukselliset olosuhteet, eikä myöskään ole sitä ongelmia käsimatkatavaroiden osalta, vaan lentomatkustajille pitää antaa etukäteen tietoa. Ja sitten nämä yhteyspisteet, joita on perustettava lentoasemille ja keskeisille alueille eikä johonkin lentoaseman nurkkaan, niin kuin tällä hetkellä on usein tapahtunut. Valitusten käsittelyn pitää olla nopeampaa ja tästä on etua lentomatkustajille ja olen iloinen siitä, että tähän ratkaisuun on päästy. Kiitoksia. Sitten Lightfried. Kiitos puhemies komission jäsen. Herra esittelijä, minun on onniteltava teitä. Tämä oli hyvä mietintö ja tässä on tehty todella kovaa työtä. Mutta tämä oli ehdotus, joka tuli komissiolta, joka, oli joka ei olisi paljon teollisuusystävällisempi voinut olla. Se ei ollut eh, kuluttajaystävällinen mietintö, vaan ainoastaan lentoyhtiöiden voittomielinen mietintö. Tässä on nyt kuitenkin käsitelty esimerkiksi käsimarkatavaroita, joka, jossa tilanne on nyt selkeämpi, samoin kuin selvitetty erityisolosuhteita. Ja minusta tämä on nyt parempi, koska tässä on konkreettiset apukeinot määritelty, koska matkustajat, jotka jäävät kentälle, eivät tiedä, mistä löytää apua ja mitä. Tätäkin on nyt selvennetty. Ja tässä on myös äh, tavallaan murrettu tämä lentoyhtiöiden järjestelmä, että kun on matkan varannut useamman lennon ja yksi niistä jää pois, niin kaikki on peruttu. Eihän tässä ole mitään syytä sille, että kun minä olen matkalla jonnekin ja minun täytyy, äh, e-, enkä voi niitä kaikkia käyttää. Hyvä, että tätä on nyt muutettu. On hyvä, että parlamentti on muuttanut komission ehdotusta tällä tavalla, koska se on kuluttajien eduissa. Ja se on myös erittäin hyvä meidän äänestäjillemme. On hienoa, että vaalit ovat pian. Mutta täällä on ihmisiä, jotka ajattelevat aina vain teollisuutta ennemminkin kuin Euroopan ihmisiä. Jim Higgins. Seuraavaksi Higgins. President. Kiitoksia puhemies. Aivan kuten edelliset puhujat, minä haluaisin onnitella ystäväni kollegaa eh, George Buckia tästä erinomaisesta työstä puhemies. Tässä lentoyhtiöt ovat kokeneet paljon muutoksia viime vuosina. Matkustajamäärät ovat lisääntyneet, Euroopan markkinat ovat vapautuneet. Tämä on hyvä varsinkin Irlannille, joka on riippuvainen eh, ilmailusta, mutta sääntelyä tarvitaan. Me tiedämme kyllä, että on epäreiluja käytäntöjä ja kielteisiä vaikutuksia sitten sen jälkeen, kun 2004 tuli asetus voimaan, on nähty ongelmia siinä, että tulkinnat ovat erilaisia. Siitä syntyy harmaita alueita 2004 asetukseen. Matkustajien on vaikea saada aikaan tai toteuttaa oikeuksiaan. Ja monissa tapauksissa matkustajat eivät edes tunne oikeuksiaan, koska lentoyhtiöt eivät tarjoa tietoa riittävästi. Parlamentti on ilmaissut kantansa jo useaan otteeseen tämän 2012 eh, hyväksytyn päätöslauselman yhteydessä. Olen tyytyväinen siihen, miten selkeä tämä mietintö on. Tässä eh, voidaan mm, saada korvauksia helpommin ja näin varsinkin pienet lentokentät voisivat edelleen kehittyä ja ne hyödyttävät sellaisia alueita kuin mistä minäkin tulen. Kiitos. Uh, Madame Suitsa. Sitten Suitsa. Kiitoksia puhemies. Maassani usein kysytään, että me olemme nyt uusi jäsenvaltio – ja mitä Euroopan parlamentti tekee meille, mitä teette meidän hyväksemme. Ja tämä mietintö osoittaa sen. Itse olen Kroatiasta ja 15 prosenttia bruttokansantuotteesta Kroatiasta tulee matkailusta. Lentoliikenne on erittäin tärkeää matkailijoille. Itse tulen Dubrovnikista ja me olemme hyvin riippuvaisia matkailijoista, jotka tulevat lentoteitse. Tämä on siis minulle hyvin tärkeä aihe ja on tärkeää, että matkustajat voivat hyötyä oikeuksistaan. He saavat ajoissa tietoa. Heillä on oikeus saada korvauksia. Mielestäni tämä kolmen tunnin sääntö on ihan hyvä kompromissi. Matkustajille pitää antaa myöskin muita oikeuksia, jotka Bach on yksilönyt mietinnössään, ja haluaisin onnitella häntä hyvin tehdystä työstä. Toivottavasti voimme jatkaa työtä samaan suuntaan ja parantaa matkustajien oikeuksia, ei pelkästään nyt ennen vaaleja, vaan toivon, että muistamme matkustajien edut myöhemminkin. Kaikki nämä säännöt on pantava täytäntöön kaikkialla EU:ssa, kun kyse on kuluttajien oikeuksista ja tässä tapauksessa lentomatkustajista se on erittäin keskeistä. Kiitos. Kiitos, Tenkosha. bach kollégám az elmúlt években kiváló munkát végzett. Kollega Bach on tehnyt eh, erinomaista työtä viimeisinä vuosina liittyen matkustajaoikeuksiin ilmailussa. Muistan, että jokunen vuosi sitten me puhuimme matkustajien oikeuksista eh, maantie linja-autoissa ja minun yritin silloin selittää, että vammaiset ihmiset ja ihmiset, joilla on liikuntavammoja, eivät ole sama kategoria. Haluaisin myös kertoa, että parlamentti on ottanut huomioon tämän eron toisin kuin komissio. Tämä on korjattava äh, tähän ehdotukseen pidän hyvänä tätä suurta edistystä liittyen vammaisiin ihmisiin ja heidän oikeuksien parantumisiin. Lentoyhtiöt ovat velvoitettuja tarjoamaan laadukasta palvelua ja heidän täytyy myös tarjota avoin järjestelmä, josta näkee, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on. Pidän myös hyvänä sitä, että kansalaisjärjestöt ja muut järjestöt on otettu mukaan tähän työhön ja pidän myös hyvänä sitä, että lainsäädäntö vaatii henkilökohtaista palvelua. Kiitoksia sitten Schwab. Ja Kiitoksia puhemies komission jäsen. Aluksi haluaisin onnitella komissiota siitä, että se on tehnyt tämän aloitteen. Ja tämä ehdotus on nyt toimitettu parlamenttiin. Ilman tätä ehdotusta matkustaja ehdotukset matkustajan edut olisivat heikommassa asemassa, tätä ei kukaan halua. No, komission ehdotusta on hiukan parannettu tietysti, ja Euroopan parlamentti on tässä asiassa tehnyt tehtävänsä, mutta peruskysymys matkustajille Euroopassa ei ole nämä korvauskysymykset, vaan se, mikäli he ovat suunnitelleet matkustamassa johonkin, niin pääsevätkö he perille suunniteltuun aikaan? Tämä on tämä oikea-aikaisuus ja täsmällisyys. Emme halua luoda mitään esteitä, vaan me haluamme pakottaa lentoyhtiöt siihen, että jos matkustajat haluavat tiettyyn aikaan johonkin, niin silloin se on varmistettava. Tästähän on kyse ja näistä asioista maksetaan korvauksia. Korvaussäännöt pitää saada toimiviksi. Tämä on nyt tullut monta kertaa esiin. Toivottavasti pääsemme nyt näissä asioissa eteenpäin, koska minullekin on käynyt jo niin, että lento oli yli kolme tuntia myöhässä, mutta en saanut mitään korvauksia, koska jonkinlainen poikkeuksellinen olosuhde sitten keksittiin. Ja nyt kysymys on siitä, voidaanko tätä estää nyt uusilla säännöillä. Olisi hienoa, komission jäsen, vois, voisitte varmistaa, pitävätkö lentoyhtiöt kiinni näistä säännöistä vai onko tämä oikeuksien saa nauttiminen yhtä vaikea kuluttajille samalla tavalla kuin ennenkin. Kiitoksia sitten menettely ilman puhujalistaa. Voin antaa puheenvuoron viidelle kollegalle. Ensimmäiseksi bankin. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, olen kiitollinen herra Bachille, kun hän on näin merkittävän mietinnön laatinut. Joka vuosi ilmailu liikenne on laajentunut ja tämä suuntaus jatkuu edelleen. Siitä syystä on hyvin tärkeää, että matkustajat kokevat turvallisuutta ja mukavuutta. Ja lennot ovat varmoja. Siitä syystä on tärkeää, että me sääntelemme korvauksista, jotka eh, matkustajat saavat, jotta lentoyhtiöt ottavat vakavasti tämän velvoitteen. Lainsäädännössä sanotaan myös, että yhteyspisteitä pitää perustaa ja sieltä me voidaan hakea korvausta. Kiitos. Frau Prenegast. Kiitos. Sitten Prenegast. Frau. Thank you, Chair. Colleagues, faced with the behavior displayed by some airlines. Minun ähm, monet äh, kansalaiset ovat ottaneet yhteyttä, kun he ovat joutuneet lentoyhtiöiden vääränlaisen äh, käytöksen kohteeksi. Aivan liian usein matka- tai lentoyhtiöt eivät tarjoa matkustajille sitä apua, mikä lainsäädäntö heiltä edellyttää. Ja he äh, hyödyntävät matkustajien puutteellista tietoa heidän oikeuksistaan. Tästä on ollut useampia tuomioistuimen käsittelyitä, joka osoittaa, miten on rikottu näitä oikeuksia. On hyvä, että nyt on määritelty nämä vastuut ja esimerkiksi ähm, myös nämä äh, lentomatkojen pituudet ja, ja korvaukset ja kiitokset tästä työstä. Danke. Herr Mikolasik. Kiitos sitten Mikolasik. schön letecká doprava sa na liberalizovanom európskom trhu stala prístupnejšou. Kiitoksia. Ilmailumarkkinoille ei ole paljon sääntelyä Euroopassa ja siitä on hyötyä matkustajille, mutta palvelun taso on kuitenkin heikentynyt ja joissain lentoyhtiöissä on epäreiluja käytänteitä matkustajien kustannuksella. Kaikki oikeudelliset porsanreet mahdollistavat sen, että lentoyhtiöt välttelevät vastuutaan. Ja mielestäni ei voida hyväksyä sitä, että matkustajat eivät pääse lennolle ainoastaan siksi, että he eivät olleet aikaisemmalla lentoosuudella. On myöskin hyvä, että lentoyhtiöiden on tiedotettava matkustajille heidän oikeuksistaan tilannetta ajoissa. Ja on myöskin hyvä, että olisi vakiomuotoinen valituskaavake kaikkialla EU-ssa kaikilla kielillä. Kiitos. Kiitos sitten Danilis. Η μεταρρύθμιση του ισχύοντος κανονισμού. Kiitoksia puhemies. Tämän asetus pitää uudestaan, jotta voidaan täyttää ne porsaareijat, joita on nykyisessä asetuksessa, ja voidaan parantaa myös näitä ehdotuksia. Me emme kuitenkaan halua sellaisia uudistuksia, joka aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitä se ratkaisee. Meidän täytyy katsoa, miten monet hakevat korvauksia. Usein pitää eh, nähdä kovasti vaivaa ennen kuin saa korvauksen ja se on useinkin hyvin vaikea prosessi. Nyt me olemme vahvistaneet nämä oikeudet itsestään selviksi. Ja pitää muistaa myös se, että tässä usein käytetään hyväksi sääntöä. Kiitos. Kiitos, Kaum. President, Mr. Commissioner, salut raportorul. <clears throat> Subliniez importanța Haluaisin äh, kiittää esittelijää. Mielestäni on erittäin tärkeää hyväksyä lainsäädäntöä lentomatkustajien oikeuksista, varsinkin mitä tulee annettavan apuun äh, ja äh, korvauksiin. Ja että nyt myös äh, määritellään sanktiot lentoyhtiöille, jotka eivät äh, huomioida näitä matkustajien oikeuksia. On tärkeää, että meillä on selkää lainsäädäntöä, jossa määritellään matkustajien oikeudet. On myös hyvin tärkeää tukkia porsareijat, jotka antavat äh, lentoyhtiöille mahdollisuuden hyväksikäyttää tätä lakia matkustajien haitaksi. Painotan, miten tärkeää on informaation antamisen parantaminen ja se, että lentokentillä on näitä äh, paikkoja, mistä saa tietoa ja että on selkeämmät säännöt esimerkiksi matkatavaroista ja vammaisten asemasta. Kiitoksia. Tässä oli viisi puheenvuoroa. No, sitten oli vielä kolme muuta puheenvuoroa, joita oli pyydetty. Ja Ria Oven Räyten saa nyt vielä puheenvuoron. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kollega Bahia erinomaisesta tuloksesta. Olen myös iloinen siitä, että Bach on ottanut mukaan tarkistuksen, jossa otetaan äh, huomioon äh, tämä riidanratkaisumenettely. Kansallisessa riidan sovittelumenettelyssä yleensä mennään oikeuteen. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on nyt tämä riippumaton riidanratkaisumenettely, joka nopeasti ja halvasti voi auttaa kuluttajaa, eikä kuluttajan tarvitse mennä tuomioistuimeen. Toinen asia, Alankomaissa meillä on ollut kokemuksia tästä elimestä, mutta se ei ole toiminut sen vuoksi, että lähtökohdat eivät ole samanlaiset. Kaikkien lentoyhtiöiden olisi pakko liittyä jäseneksi tällaiseen elimeen. Olen todella tyytyväinen ja toivon, että tämä tulos säilyy myös neuvotteluissa neuvoston kanssa. Kiitos, Ten Kaadenbach. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Pidän hyvänä tarkistuksia, joita tähän mietintöön on tehty, ja aloitan kaksi asiaa esille. Ensinnäkin se mahdollisuus, että tulevaisuudessa vammaiset pystyvät helpommin lentämään, liikkumaan lentoasemilla ja nauttimaan oikeuksistaan, mikäli esimerkiksi lennot myöhästyvät tai ne perutaan. Tärkeää mielestäni on myöskin se, että tulevaisuudessa pitää olla selkeä yhteyspiste lentoasemalla aikaisemmin, eikä pelkästään nimittäin Islannin yhteydessä on huomattu, että kun kaikille ihmisille lennot eivät ole ihan jokapäiväistä elämää ja on stressiä lentoasemalla. Tämä koskee lähinnä vanhempia ihmisiä, joilla ei ole vaikka internettiä ja on vaikea saada täsmällistä tietoa oikeuksistaan ja nähdä, missä he voivat yöpyä. Eli tämä on todellakin parannus verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen ja toivottavasti nämä myöskin pannaan täytäntöön tässä muodossa. Mose. Kiitos sitten vielä Charlie Mose. Tack för det. Kiitos. Onhan aika merkillistä, että me täällä tänään tästä puhumme sen vuoksi, että EUllahan on oikeastaan hyvät säännöt lentomatkustajien oikeuksista, jos sattuu myöhästymisiä tai peruuttamisia. Ongelma on se, että näitä sääntöjä ei noudateta. Sen vuoksi on ihan hienoa luonnollisesti, että komissio on halunnut luoda selkeyttä näihin sääntöihin. Hienoa, mutta EUn komissio on kuitenkin ollut sitä mieltä, että näitä sääntöjä pitää vesittää. Euroopan parlamentti on onneksi kuitenkin pystynyt parantamaan komission pahimmat vesittämiset, mutta minun mielestäni me emme kuitenkaan mene tarpeeksi pitkälle. Meidän on suojeltava matkustajia. Yksi asia, on, mikä on huono, on se, että nämä ää, erityisolosuhteet esimerkiksi, äh, et, esimerkiksi lakko olisi erityisolosuhde, mutta silloinhan lentoyhtiön pitäisi hoitaa, asia, tai hoitaa henkilökuntaansa sellaisella tavalla, että heidän tarvitse mennä lakkoon. Kiitos. Kiitoksia. Menettelymän puhujalista on päättynyt ja antaisin puheenvuoron vielä komission jäsenelle. Mr. President puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti tästä keskustelusta, hyödyllisestä työstä. Odotan kovasti, että voimme jatkaa rakentavaa yhteistyötä parlamentin kanssa ja seuraavassa vaiheessa komissio toivoo, että neuvosto voisi pian määritellä oman kantansa tähän tärkeään lainsäädäntökappaleeseen – niin, että toimielinten väliset neuvottelut voivat alkaa pian vaalien jälkeen. Lopuksi sanoisin vielä, että komission näkemys tästä nykyisestä matkustajien, matkustajien oikeuksien uudistuksesta. Tämä on merkittävä uudistus matkustajille selkeyttä, tarkkuutta ja meidän kokemustemme mukaan pian otettu myös tuhkapilvikriisistä. Me olemme hakeneet tasapainoista ratkaisua lentoyhtiöiden ja matkustajien oikeuksien välillä, koska lentoyhtiötkin elävät hyvin vaikeassa tilanteessa. Eivätkä he ole matkustajien vihollisia, he tietenkin matkust- haluavat kuljettaa matkustajia ja saada tuloja tästä toiminnasta. Tasapaino pitää siis löytyä. Me yritämme välttää enimmäkseen lentojen peruutukset. Se on kaikista pahin tapaus matkustajien elämässä. Eli tarkoitus on viedä matkustajat eh, joko kotiin tai minne he haluavatkin mennä. Se on meidän prioriteettimme näissä keskusteluissa ja valmisteluissa tässä ehdotuksessa. Kiitoksia. Kiitoksia ja lopuksi vielä esittelijä Bach. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille kollegoille laajasta tuesta. Tavoitteemme oli olla rohkeita ja kunnianhimoisia ja olemme siinä onnistuneet. Ja oikeastaan neuvoston kanta on pettymys, ja kuten komission jäsen toivoi, niin todellakin toivon, että neuvosto olisi vähän kunnianhimoisempi ja todellakin tarttuisi tähän aiheeseen matkustajien hyväksi. Jotkut lentoyhtiöt ovat jo reagoineet näihin vaatimuksiin, esimerkiksi käsimatkatavaran osalta monissa lentoyhtiöissä on uusia sääntöjä, ja se on tietysti hyvä. Keskustelu oli rikasta, mutta pari kohtaa vielä ottaisin esille. No, nämä korkeat kustannukset lentoyhtiöille, no en siihen puutu, koska ainoastaan 2 prosenttia matkustajista saa korvauksia. Ja nämä korvaukset ovat lentoyhtiöille hyvin pieniä summia. Sitten on puhuttu myöskin tuomioistuinten ulkopuolisista menettelyistä, mutta olen hiukan epäileväinen ja katsoisin, että ei voi olla niin, että oikeudelliset menettelyt jäisivät taka-alalle. No musiikkiinstrumentit, tästähän on puhuttu jo pitkään. No minulla nyt ei ollut puhua uudelleen reitityksestä tai hätäratkaisuista. Nekin ovat suuri askel eteenpäin, kun ajatellaan matkustajien oikeuksia. No sitten kolmen tunnin raja, mikäli lento perutaan. No, mielestäni pelot ovat aiheettomia. Lentoyhtiöt ovat järjestäytyneitä ja pienemmät ongelmat pystytään kolmen tunnin sisällä ratkaisemaan. Kiitoksia vielä tuesta ja odottelen innolla tulevaa yhteistyötä. Danke Kiitoksia kaikille puhujille. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitaan tänään kello 12. Sitten seuraava kohta esityslistalla Moraisin mietintö kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten. Ja esittelijä saa heti puheenvuoron, olkaa hyvä.